listalta ja näin. Tämän viikon esityslista luonnos on hyväksytty. Nyt lähdemme käymään keskustelua esityslistan ensimmäisestä kohdasta Rouva Lara Komin mietinnöstä, jonka aiheena on eurooppalainen standardointi. Puheenvuoro on aluksi esittelijällä Rouva Komilla. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente, cari colleghi. Finalmente siamo giunti al dibattito conclusivo. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olemme päässeet lopulliseen keskusteluun ja lopulliseen hyväksymiseen tämän tärkeän säännöstön osalta. Ja haluaisin ensimmäiseksi sanoa teille, että henkilökohtaisesti olen hyvin tyytyväinen siihen, millaista työtä kaikki varjoesittelijät ja kaikki puhujat ovat tämän teeman parissa tehneet sekä komission että neuvoston puolella. Me olemme yhdessä päässeet tähän tulokseen ja me olemme myös saaneet aikaiseksi sen, että sisämarkkinoiden tärkeimpien teemojen suhteen on päästy kompromissiin ja niinpä tämä hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä lainsäädäntömenettelyssä. Voin varmasti sanoa aivan selvästi, että tämä on todellinen Euroopan parlamentin menestys. Meillä on erittäin tärkeä panos siihen, mikä on tämän säännöstön lopullisen tekstin muotoilu. Niinpä tämä vahvistaa parlamentin asemaa ja minä itse toivon, että tämä tärkeä toimielin, joka edustaa kansalaisia, voisi yhä voimakkaammin osallistua tämän tyyppiseen työhön. Nyt haluan tuoda esiin joitakin asetuksen aspekteja. Ensimmäiseksi asetuksen voimaantulo merkitsee sitä. Verstehen. Vielleicht können Sie, wenn Sie Ehkä jos ette halua osallistua tähän keskusteluun, poistua salista hyvin vähääänisesti. Hetki vielä, rouva Komi. Olkaa hyvä, rouva kollega. Ringrazio, presidente. Eh, passo ora brevemente a sottolineare qualche aspetto. Kiitoksia puhemies. Menen siis nyt asetuksen tiettyihin aspekteihin ja näiden muutosten tärkeyteen. Ensimmäiseksi asetuksen voimaantulo merkitsee sitä, että järjestelmä edelleen perustuu sellaisiin periaatteisiin, jotka ovat konsolidoituja. Toisin sanoen se on vapaaehtoinen, yksityinen ja se perustuu kansallisen delegoinnin periaatteeseen. Se, mitä me yritimme ja mihin me pyrimme oli se, että me emme hyvin toimivaa järjestelmää lähde mullistamaan, vaan lähinnä mukauttamaan sitä nykytilanteeseen ja tekemään siitä kilpailukykyisemmän ja demokraattisemman sekä Euroopalla, Euroopan tasolla että kansainvälisesti. Me olemme myös taanneet sen, että osapuolet voivat osallistua vahvemmin, toisin sanoen intressiryhmät, joilla on yleistä kantavuutta. Ennen kuin Tämä on hyvin keskeistä, koska se lisää tämän asetuksen demokraattista luonnetta ja konsensusta kaikkien osapuolten kesken sekä markkinatoimijoiden että julkisten toimijoiden kannalta. Tässä kuulemisessa on käyty kaikki prosessin vaiheet läpi ja parlamentti on pyytänyt Euroopan komissiota luomaan notifiointisysteemin, joka mahdollistaa sen, että kaikki toimijat ja osapuolet voivat rekisteröityä siihen ja saada automaattisesti tietoa näistä asioista. Tärkeää on tuoda esiin myös se, että yritykset ovat osallistuneet tähän julkiseen järjestelmään ja osallistuvat siihen. Ja tärkeää on myös se, että viranomaiset ja julkiset toimijat, hallinnon, hallintoviranomaiset ja lainsäädäntöviranomaiset ovat mukana tässä. Myös PK-yritysten suojelu on erittäin tärkeää. Niiden osallistuminen on äärimmäisen tärkeää ja minä henkilökohtaisesti olen pitänyt hyvin tärkeänä sitä, että olen voimakkaasti pyrkinyt erityisesti kansallisella tasolla saamaan tähän asetukseen mukaan PK-yritysten asia. Erityisesti kieliongelmien ja pienen kokonsa vuoksi PK-yrityksillä on suuria vaikeuksia osallistua tähän järjestelmään ja kuitenkin ne ovat meidän eurooppalaisen järjestelmämme taloudellinen perusta. Euroopan täytyy tehdä työtä sen hyväksi, että ne ovat edustettuina. Tämän täytyy toimia alhaalta ylöspäin tämän järjestelmän. Ja tätä järjestelmää tullaan koordinoimaan eri toiminta alojen tai tasojen välille kansalliselta tasolta Euroopan tasolle ja myös aina kansainväliselle tasolle saakka. On hyvin tärkeää, että Euroopan unioni edistää ja puolustaa omia normejaan maailmanlaajuisella tasolla niin, että niistä voisi tulla universaalisia normeja. Erityisesti tämä koskee USAta erityisesti imco valiokunnan Washingtonin missiota. Parlamentti on kuitenkin hylännyt neuvoston pyynnön siitä, että olisi soveltamissäännöksiä, jotka liittyvät tiedonantonne kommunikointi. ne olisivat lisänneet suurta taakkaa, komission taakkaa ja olisivat jarruttaneet koko tätä prosessia, mutta parlamentti on kuitenkin taannut tällaisen kuulemisvaiheen ennen kuin parlamentti voi päättää, käytetäänkö erityisiä tekniikoita vai ei. Ja nyt kun tulenkin jo päätelmiin, voi sanoa, että tämä asetus yksinkertaistaa tätä järjestelmää sekä hallinnollisesti että taloudellisesti ja takaa pk-yritysten suojelun esimerkiksi komissio tulee julkistamaan luettelon harmonisoiduista normeista ja niiden kohtaan esitetyistä vastalauseista. En nyt halua puhua kovin paljon pidempään. Tässä olivat kaikki tärkeimmät kysymykset. Ja tietysti yksityiskohtia on hyvin paljon, mutta en halua kuitenkaan liian yksityiskohtiin mennä, vaan jättää tilaa keskustelulle. Ja mitä tahansa selvennyksiä haluattekin, niin mielelläni niitä teille annan. Kiitoksia. Onorevole Comi, eh, d'ora la parola alla commissaria Reding. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro on komission jäsen Redingillä. Puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin ensiksi onnitella esittelijä Komia sekä myöskin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäseniä, erityisesti puheenjohtaja Harboria, erinomaisesta työstä. Tiedätte kaikki, että standardointi on yksi keskeisimmistä instrumenteista, joilla Euroopan taloutta edistetään. Yhteistyö käyttäjien, julkisten viranomaisten, teollisuuden alan ja standardointitahojen kesken on huomattavasti vienyt eteenpäin näitä keskeisiä saavutuksia, erityisesti sisämarkkinaa. Standardoinnilla on keskeinen sija kilpailukyvyn edistämisessä Euroopassa. Sillä tavalla ne pääsevät mukaan globaaleille markkinoille ja myöskin yhteentoimivuus taataan. Ja tämä on tietysti elintärkeää, kun ajatellaan kilpailukykyä ja uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomista. PK-yritysten osalta standardit ovat avain instrumentti, jolla ne todella voivat houkutella kuluttajia ne tuovat lisää luottamusta ja tyytyväisyyttä. Standardien käyttö avoimilla markkinoilla on siis turvallista. Ja juuri tämän tärkeän asian vuoksi standardoinnissa on otettava käyttöön uusia yhteiskunnan muutoksia, globalisoitunut talous, kestävään talouden tarpeet, teknologioiden yhteensopivuus, saatavuus ja myöskin vanhempien, vanhusten ja vammaisten huomioon ottaminen. Ja tässä yhteydessä olemmekin 2011 heinäkuussa hyväksyneet standardointipaketin komissiossa ja olen iloinen siitä, että parlamentti on nyt keskustelemassa tämän äh, paketin viimeisestä osasesta asetuksesta, jossa kysymys on eurooppalaisesta standardoinnista. Tämä asetus auttaisi ratkomaan kolmea ongelmaa. Ensinnä tämän standardoinnin nopeus, suunnittelu ja avoimuus sen suhteen, että Euroopassa pitäisi saada aikaan standardointeja, tulee parantumaan työohjelman kautta ja myöskin sitä kautta saadaan rahoituksellista tukea. Toiseksi osallistaminen, eurooppalaisen standardoinnin osallistuminen yhteiskunnallisten osallistujien näkemys on otettava paremmin huomioon äh, prosessissa. Ja tämän asetuksen myötä näin tulee tapahtumaan. PK-yritykset, äh, yhteiskunnan toimijat, niin Euroopan kuin kansallisen tason äh, toimijat tulevat mukaan. Ja kolmas elementti liittyy julkisiin hankintoihin. Tiedätte, että monet tieto- ja viestintäteknologian standardit jotka takaavat yhteensopivuuden, eivät ole Euroopan standardointijärjestöjen toteuttamia, vaan globaalin foorumin ja konsortion toteuttamia toimia. Ja nämä eritelmät eivät siis sovi meidän Ähm, standardiluokkiimme, joihin kenties viranomaiset äh, tarjouskilpailussa viittaavat. Tämä asetus tuo siis arviointiprosessin, jonka kautta julkiset viranomaiset voivat käyttää äh, TVT-eritelmiä äh, julkisissa halkinnoissa sillä tavalla, että niiden täytyy pohjata tiettyihin kriteereihin, jotka liittyvät muun muassa VTOn standardointiperia- standardointiprosessiperiaatteisiin on e myöskin otettava huomioon EUn jo olemassa olevat mahdollisuudet käyttää standardeja vaikkapa palveluiden osalta ja palvelusektorilla, joka on harmonisoitu. Komissio monien parlamentin jäsenten tavoin pitää valitettavana sitä, että että neuvosto on tuonut byrokraattisen komitologiamenettelyn tähän yhteyden. Se vie tältä järjestelmältä tehokkuutta, koska se vie paljon aikaa. Ja tästä syystä aiommekin käyttää täysinäisesti äh, tarkastus, tarkastelulauseketta, eh, jotta komitologian haitallinen vaikutus standardointi voitaisiin estää ja eh, että saataisiin uusia ehdotuksia kahden vuoden aikana. Kuitenkin kun Keskeisimmät avainelementit ovat nyt kuitenkin tulleet hyväksytyksi ja kompromissin hengessä. Ja jotta voitaisiin helpottaa sopua ensimmäisessä käsittelyssä, komissio on valmis hyväksymään tämän tekstin sillä tavalla, kun neuvosto ja parlamentti ovat siitä sopineet. Grazie, Kiitokset komission jäsen. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Gierekille teollisuus- ja tutkimusvaliokunnan nimistä. Pani przewodnicząca, pani komisarz, szanowni... Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Standardien vaatimukset ovat tärkeitä mittakaavaedun ja laadun vuoksi, mutta myös kuluttajien turvallisuuden nimissä teknologinen kehitys on nopeampaa kuin standardien asettaminen ja tästä syntyy markkinoilla konflikti. Siksi tehokat, tehokas ja nopea standardien antaminen voi hyvinkin saada markkinoistamme paremmat, lisätä yhteensopivuutta ja kilpailukykyä ja siksi meidän tulisi pyrkiä ottamaan tämä huomioon tuotteiden ja palveluiden kohdalla. Se edellyttää yhdenmukaistamista. Standardoinnissa on otettava huomioon kansalliset standardointilaitokset, mutta komission ehdotuksessa ne on unohdettu. Ne eivät ole riittävän näkyvässä asemassa. Me tarvitsemme myös parempia yhteistyömekanismeja yhteisön ja kansallisten elinten välillä. Kiitokset. Seuraavaksi poliittisten ryhmien puhujat. Ensiksi herra Schwab, neljä minuuttia, EPP-ryhmä. Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Tässä talossa on jo jonkin aikaa keskusteltu näistä säännöksistä ja tästä asetuksesta. Ja vaikka paljon varapuheenjohtaja Redingiltä on tullut paljon mm, korjauksia ja varauksia, niin kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että tämä tulos on kaiken kaikkiaan nyt oikein hyvä ja komission jäsen Barnierkin on tähän osallistunut ja minä haluaisin vielä sanoa, miksi me voimme onnitella edustaja Komia tästä tuloksesta. Mielestäni me olemme nyt saavuttaneet jotain sellaista, mitä me olemme aina menneisyydessä vaatineetkin. Eli me saamme nyt enemmän rahaa tällaisiin asetuksiin sen sijaan, että luomme uusia direktiivejä. Tämä on onnistunut ja sekin, että tämä hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä, se on hyvin tärkeää ja tämä myös hyvin vahvistaa Euroopan parlamentin oikeuksia, koska aiemminhan oli niin, että ainoastaan neuvosto toimi elimenä pystyi pysäyttämään tällaisia normihankkeita. Ja tämä huomenna äänestettävä hanke on nyt myös Euro ollut sellainen, jossa Euroopan parlamenttikin on voinut päätöslauselman muodossa pysäyttää ehdotuksia asetuksiksi, joissa esimerkiksi on ollut jotakin normioikeudellisia oikeudellisia kysymyksiä ja joissa jäsenvaltioissa on ollut suurta kritiikkiä. Mutta meille on kuitenkin selvää se, että tämä asetusehdotus palvelee talouspoliittisia päämääriä koko Euroopassa. Se varmistaa sen, että harmonisoidut normit pysyvät markkinaorientoituneina. Se on meille hyvin tärkeää. Se takaa myös sen, että meillä toimijat ja intressiryhmät ovat vahvemmin mukana kaikessa tässä ja ne itse voivat olla mukana tässä ja notifiointijärjestelmä kolmansille, senkin me olemme taanneet sen, että normejen täytyy myös olla sellaisia, joita yhteiskunta voi tarkastella, jotka yhteiskunnan täytyy hyväksyä. Me voimme taata tällä ehdotuksella, että osalliset voivat myös viranomaisten luokse saada pääsyn näissä kysymyksissä. Ja erityisen tärkeää meille on se, että PK-yrityksillä on täysi pääsy tähän eh, ja niiden intressit on otettu huomioon tässä eurooppalaisessa normien luomisessa. Se ei valitettavasti menneisyydessä aina ole ollut niin. Arvoisat kollegat, tämähän on vain yksi toista vipu toimesta sisämarkkinoilla, niinpä meidän ei pidä luoda vaikutelmaa siitä, että me olemme nyt PK-yritysten kannalta saavuttaneet jonkin virstanpylvään. Tämä on ihan varmasti yhden tärkeän strategian yksi rakennuskivi, mutta sitä on sisämarkkinoilla vielä vahvistettava ja minä toivon, että myös sisämarkkina asiakirja 2 menee eteenpäin ja toivon, että muutkin eh, toimet, eh, niissä päästään tässä talossa ratkaisuun. Kiitoksia. Grazie per il gruppo s. Kiitokset. Seuraavaksi SED-ryhmän nimissä eh, Charles de Mose, kolme minuuttia. Formen. Når jeg har fortalt vælgerne i Danmark om arbetet med standardisering. Kiitokset, puhemies. Minä olen kertonut äänestäjille standardoinnista työstä, jota tehdään, ja oli ehkä aika vaikea ymmärtää, mitä oikein tarkoitin, mistä oikein oli kyse. Voin vain todeta, että standardointi on äärimmäisen merkittävä menestystarina eurooppalaisessa yhteistyössä, sillä ilman standardointia elämä olisi meille kaikille huomattavasti hankalampaa. Esimerkiksi USB-tikut mitkä tietokoneet sopivat mihinkin ja muut vastaavat. On olemassa kovin paljon standardoitua myös lampuissa. Tiedetään, mikä sopii mihinkin pistorasian ja niin edelleen. Standardit ovat siis tärkeitä myös eurooppalaisille markkinoille ja niiden varmalle toiminnalle. Kyse on myös rakentamisesta, leluista, elinympäristöstämme ja ylipäätään ympäristöstä, jota haluamme suojella. On tärkeää, että me otamme tämän kaikki huomioon ja käymme läpi olemassa olevaa standardointilainsäädäntöä ja muutamme sitä niin, että kuluttajan on entistäkin yksinkertaisempaa seurata työtä. Me haluamme ennen kaikkea helpottaa taakkaa myös yritysten osalta ja sisämarkkinoilla kokonaisuutena. Nämä ovat niitä seikkoja, jotka ovat tärkeitä mietinnössä ja joita tuen Ennen kaikkea on kyse siitä, että me olemme saaneet enemmän avoimuutta poliittiseen lainsäädäntömenettelyyn ja toimivaltuuksimme tämän osalta. On hyvin ratkaisevaa, että me voimme varmistaa laaja-alaisen osallistumisen standardointityöhön, ja se juuri oli ratkaisevaa meidän ryhmällemme, sosialisteille ja demokraateille, että eri kansalaisjärjestöt ja muut ryhmät voidaan saada työhön mukaan vaikuttamaan, ja ne voivat antaa oman panoksensa standardointityöhön. Se oli meille hyvin tärkeää, mutta haluaisin myös korostaa, että tärkeää on tehdä työtä avoimesti ja ottaa huomioon palveluala ja miettiä sen toimivaltuuksia. Kyse on jäsenvaltioiden toimivaltuuksista kaikissa eri kysymyksissä, tärkeistä periaatteista, sosiaaliturvasta, sosiaaliturvajärjestelmistä. Kaikki nämä on saatava pysymään pystyssä. Ja meidän tarkistuksemme ovat pitäneet huolta siitä, että jäsenvaltioiden toimivaltuuksia näiltä osin tuetaan ja ne taataan. Kyse on tilanteesta, jossa kaikki voittavat työnantajat, ympäristö, työntekijät, kaikki tahot hyötyvät standardointityön uudistamisesta. Työ on jatkossa yksinkertaisempaa, helpompaa ja nopeampaa. Haluan siis todella onnitella eurooppalaisia yrityksiä, kuluttajia ja myös eurooppalaisia työnantajia, koska tämän lainsäädännön myötä maailmasta tulee turvallisempi paikka. Adesso dovrei dare la parola all'onorevole. Seuraavaksi puheenvuoro olisi herra Madersilla, mutta en näe häntä tällä paikallaan. Näin ollen seuraavaksi puhuu kollega Ryyli Kolme minuuttia vihreät. Kiitoksia puhemies. Tulen puhumaan lyhyesti ja keskittymään oleellisiin asioihin. Standardit ovat hyvin tärkeä työväline. Ne mahdollistavat yhteisen teknisen kielen, teknisen perustan Euroopan sisämarkkinoilla. Ne ovat hyvä instrumentti, jotta innovaatiota ja kestävää kehitystä voidaan edistää. Eurooppalainen lähestymistapa on osoittautunut hyväksi ja talouskriisien aikana pitäisi aivan erityisesti varovaisesti modernisoida olemassa olevia instrumentteja ilman, että niiden substanssi vaarantuu. Mielestäni se on tässä standardoinnissa nyt onnistunut. PK-yritysten osallistuminen ja tärkeiden yhteiskunnallisten ryhmien osallistuminen on vahvistunut ja siten näiden standardien hyväksyttävyys on myös parantunut, mutta ilman, niin, että, ilman sitä, että niiden struktuuri olisi vaarantunut, sehän perustuu siihen, että yritykset vapaaehtoisesti osallistuvat tähän ja nehän myös kantavat kustannukset standardeista. PK-yritysten oikeus, kuluttajayhdistysten ja, ja järjestöjen ja ammattiliittojen asema olisi vielä voitu parantaa minun mielestäni, mutta hyväksyn kyllä tämän kompromissin palvelualalle. Olemme laajentaneet standardointia erityisesti teollisuutta lähellä olevalle palvelusektorille ja IT-sektorikin on hyvin tärkeä standardoinnin alue. Tärkeää on myös se, että palvelusektorilla ei vaaranneta kreatiivista potentiaalia ja vapaita ammatteja, vapaita ammatinharjoittajia. Standardointihan on myös kulut, anteeksi, kustannustekijä ja sitä pitäisi käyttää vain siellä, missä se on markkinoiden kannalta relevanttia ja sidosryhmien yhteinen foorumi on tärkeä ja sitä täytyy kuulla tällaisissa kysymyksissä. Ja lopuksi täytyy vielä sanoa, että meille oli tärkeää, että erotetaan standardointi ja lainsäädäntötyö toisistaan selkeästi. Euroopan parlamentin signaali on erittäin hyvä. Me emme halua mitään lainsäädäntöä takauven kautta. Voi sanoa kaiken kaikkiaan, että kompromissi on oikein hyvä ja meidän ryhmämme tulee äänestämään huomenna sen puolesta. Kiitoksia. Grazie per il gruppo e... Kiitos. ECR-ryhmän nimissä herra Kosusnik. Minuutti. Předsedající, eh, paní komisařko, dnes projednávaný normalizační balík. Kiitokset puhemies, komission jäsen. Tänään käsiteltävä standardointipaketti on eh, huomattava virstanpylväs. Siksi haluaisin kiittää esittelijää siitä, että nyt on onnistettu saamaan lainsäädäntöprosessissa näin tärkeä asia läpi. Se vauhti, jolla standardeja luodaan, on ratkaiseva keino vaikuttaa markkinoiden kehitykseen. Standardien saatavuus ja mahdollisuus osallistua standardien kehittämiseen on myös tärkeä tekijä yritysten kilpailukyvyn kannalta. Me emme kuitenkaan saa unohtaa tietotekniikan teknisiä eritelmiä Uskon, että tämä voi olla tehokas väline, jolla voidaan tukea tietotekniikka-alan. Standardointi voi olla avainasemassa luotaessa hyvin toimivia sisämarkkinoita tällä alalla, aivan kuten palveludirektiivissä edellytetään. Esittelijä on onnistunut ottamaan huomioon kaikki tärkeät elementit ja minusta näin on otettu jälleen yksi menestysaskel Euroopan standardointityössä. Kiitoksia. Grazie per il gruppo. Kiitos. E nimissä yksi minuutti. Vážená pani komisárka, Arvoisa komission jäsen, olen iloinen komission aikeesta parantaa kaupan ja elinkeinoelämän ympäristöä tällä ehdotetulla asetuksella. Ja näin pitäisi tehdäkin uudistamalla standardoinnin periaatteita. Haluaisin todeta, että nykyinen järjestelmä toimii hyvin ja sen takia pitää arvioida tarkkaan, mitä vaikutuksia muutoksilla tulee olemaan. Tästä asetuksesta mielestäni puuttuu viittaus kansainvälisiin standardointiperiaatteisiin. Tämä on tärkeää kansallisille tahoilla ja tästä puuttuvat myöskin periaatteet, jotka liittyisivät menettelyiden toteuttamiseen. Monet artiklat lisäksi ovat aika yleisluontoisesti muotoiltuja. Tämä saattaa johtaa moniin tulkintoihin. Senpä takia onkin tärkeää, että hyväksytään vielä laajempi ulottuvuus tälle valiokunnan hyväksyvälle paketille. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi menemme muihin puhuviin Kiitoksia arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Haluan ihan ensimmäiseksi onnitella rouva Komia hänen erinomaisesta työstään tämän mietinnön parissa, joka on erittäin tärkeä Euroopan tulevaisuudelle. Sellaisessa maailmassa ja yhteiskunnassa, jossa kehitys nopeutuu. Me tarvitsemme globaalia ja integroitua standardointijärjestelmää, joka takaa sen, että sisämarkkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja kuluttajan suojeluakin toteutuu, mutta myös ympäristön suojelu, sekin on hyvin tärkeää. Hyvin tärkeää on myös se, että enemmän saadaan innovaatiota, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja erilaisten järjestelmien uusien teknologioiden ja IT-alan mukaanottoa. Kuten professori Monti sanoi omassa ähm, raportissaan, uutta sisämarkkinastrategiaa standardoinnin osalla tarvitaan. Se on hyvin keskeinen sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ja tämä on myös harmonisointijärjestelmän uudelleen tarkastelussa otettu huomioon. Tämä on hyvin tärkeää ja kansalliselta tasolta mennään koko ajan eurooppalaiselle tasolle. Mietintö, josta nyt keskustelemme, puolustaa ja noudattaa näitä aivan oikeita tavoitteita. Hitaus ja fragmentoituminen täytyy saada pysähtymään. Ne estävät eh, sen, että, tai ne saavat aikaan sen, että yritykset ovat, joutuvat yhä suurten kustannusten kantajaksi. PK-yritysten osallistuminen on hyvin tärkeää ja myös se, että niiden standardoinen saanti paranee. Tärkeää on myös kaikkien toimijoiden ja intressiryhmien, kuten kuluttajien, työntekijöiden, ympäristönsuojelijoiden ja vammaisten osallistuminen tähän prosessiin. Julkisten intressien edustajien osallistuminen on myös myös tärkeää. Ja haluan lopuksi vielä sanoa, että tämän mietinnön hyväksyminen tulee edistämään innovaatio- ja kilpailukyvyn kehittymistä Euroopassa. Kiitoksia. La parola Kiitos. Seuraavaksi Gebhardt, kaksi minuuttia. Frau Kiitoksia puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, tarttuakseni kollega Kristel Schaldemosen esimerkkiin. Ajatelkaanpa, että olisi olemassa jonkinlainen USB-tikku ja jokaisessa tietokoneessa olisi erilainen liitäntä sille. Tarvittaisiin monenlaisia erilaisia adaptereita ja jo pelkästään tämä esimerkki osoittaa, miten tärkeää standardointi on ja kuinka paljon se voi helpottaa ihmisten elämää, niin kansalaisten kuin yritystenkin. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja sitä tässä käsitellään. Me olemme Euroopan parlamentissa onnistuneet tekemään Euroopan komission tekstiin monia parannuksia ja haluaisinkin sydämellisesti kiittää sekä esittelijää että myös varjoesittelijäämme, jotka ovat tehneet kerrassaan loistavaa työtä. Oli kuitenkin kaksi aihetta esille nostaakseni, koska aikaa on vain vähän kaksi kohtaa, jotka olivat varsin lähellä sydäntämme. Ensinnäkin PK-yritysten asema, ne ovat meille tärkeitä. Piti huolehtia siitä, että standardointi ei ole vain isojen puuhaa, vaan PK-yritysten tarpeet otetaan myös huomioon, sillä tällaisissa asioissa on olemassa aina suuri vaara, että isot pelaavat ja pienet joutuvat seuraamaan, mikä voi olla kustannusten puolesta melko raskasta. Me olemme huolehtineet siitä, että tähän on saatu myös jonkin verran rahoitusta. Toinen ala, joka meille oli tärkeä, oli poistaa osa palveluista, jotka ovat tulleet uusina mukaan tähän prosessiin. Ennen kaikkea haluttiin poistaa yleishyödylliset taloudelliset palvelut ja se, mikä on vapaiden ammatinharjoittajien kannalta äärimmäisen tärkeää, sillä näillä aloilla standardointi voi muodostuakin vaaralliseksi. Onhan kyse luovuudesta ja joustavuudesta, jota palvelun tarjoajan on osoitettava. Ja tältä osin olemme saaneet aikaan hyvin tyydyttävän kompromissin. Uskon, että puolueemme ryhmänä voimme hyvin sitä tukea, mutta kuten todettu, eh, tässä tarvittiin kovin paljon työtä ja toivottavasti vastaisuudessa tämäkin sujuu helpommin. Kiitoksia. Grazie. La parola Kiitos. Seuraavaksi Galpec, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ihan ensimmäiseksi haluan onnitella esittelijää. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja hän on tämän pitkän prosessin vienyt menestyksekkäästi päätökseen. Mitä tulee standardeihin, minulle sopii tämä prosessi ja täytyy nopeuttaa, mutta haluan sanoa siihen vielä, että tämä prosessi, tämä menettelytapa ei saa tapahtua laadun kustannuksella. Olen sitä mieltä, että viranomais- ja hallinnointitasoa pitäisi nopeuttaa. Standardointiviranomaisten täytyisi yhdessä saada se aikaan kompromissilla ja tietysti asian täytyy myös hoitaa läpinäkyvästi. Komissio voi varmasti tehdä hyvin paljon sen hyväksi, esimerkiksi alku- ja loppuprosessin nopeuttamiseksi silloin, kun näitä sopimuksia allekirjoitetaan ja kun äh, sertifioidaan äh, palveluita. Olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi, siitä, että meidän täytyy tukeutua olemassa olevien standardointiprosessien perustaan ja olen myös sitä mieltä, että standardointien saatavuus ei liity ainoastaan standardien hintaan. Olin hyvin iloinen siitä, että kansalliset standardointiviranomaiset otettiin myös mukaan tähän prosessiin. Sillä tavalla me saamme kustannuksia alas ja sillä tavalla me pääsemme tilanteeseen, jossa standardointipaketteja voidaan tuottaa edullisemmalla hinnalla. Tärkeää on tietysti se, että PK PK-yritykset otetaan mukaan tähän standardointiprosessiin, kuten myös muut intressiryhmät ja asianomaiset tähän mennessä ei myöskään ole ollut esteitä. Usein pk-yritykset eivät ole olleet kiinnostuneita. Usein tilanne on ollut se, että pk-yritykset eivät ole olleet valmiita maksamaan tästä tai ottamaan kustannuksia tästä kantaakseen. Ja uskon, että ne ovat olleet hiukan passiivisia. Meidän täytyy pohtia tätä meidän täytyy löytää sellaiset menetelmät, joille saamme PK-yritykset motivoitua. Ja minun mielestäni esittelijä on saanut aikaan ehdotuksen, joka todellakin antaa suuren panoksen siihen, että Euroopasta tulee kestävämpi ja kilpailukykyisempi. Ja sanoisin vielä lopuksi, että me voimme kaikki hyväksyä tämän mietinnön. Itse tuen sitä koko sydämisesti. Kiitos. Kiitos. Weiler, puolitoista minuuttia. Ja, liebe... No niin, hyvä rouva puhemies, hyvät kollegat. Tässä silmälasit vähän putosivat. Haluaisin vielä kiittää esittelijää ja koko varjoesittelijätiimiä siitä, että meillä on nyt tämä esitys, joka huomenna hyväksytään. Paljon on puhuttu jo standardien hyödystä, mutta haluaisin mainita vielä kaksi lisäesimerkkiä, jotka ovat meille oikeastaan itsestään selviä. Eli matkapuhelinten yhteinen laturi ja vastaisuudessa sähköisen liikkuvuuden mahdollistaminen ilman standardeja tämä kaikki ei olisi ollenkaan mahdollista. Pitäisi olla yleisesti tiedossa, miten standardeja laaditaan. Kyseessä ei ole parlamentti, ei tulevaisuudessakaan vaan kansalliset, eurooppalaiset ja kansainväliset tahot, kuten esimerkiksi SEN ja SENELEC. Ne hoitavat työn. Viimeiset 25 vuotta ovat olleet hyvää aikaa, mutta olemme nähneet myös joitakin puutteita, joita olemme nyt pyrkineet poistamaan. Pitkälti standardointi on ollut liian hidasta, liian kallista, ei riittävän avointa, vaan kovin yksipuolista osallistumisen puolesta. Tämän olemme nyt ehdotuksellamme kaiken korjanneet ja ennen kaikkea me teemme standardien saamisesta edullisempaa PK-yrityksille, otamme työmarkkinaosapuolet ja kuluttajajärjestöt huomioon ja nivomme tähän mukaan kansalliset, kansainväliset ja eurooppalaiset tahot. Odotankin mielenkiinnolla, miten tämä voidaan nivoa hyvin mukaan julkisiin hankintoihin. Sitten vielä hyväksyntä. Tämä pitää vielä tutkia ja selvittää, kuinka tässä käy. Saksan DIN-instituutti oli kovin epäileväinen alkuvaiheessa. Uskon, että sielläkään epäilyksiä ei enää niin ole. Esimerkiksi Hessenin PK-yritysten liitto on jo ilmoittanut minulle, että tämä esittelijän ja IMKO-valiokunnan tekemä esitys on heistä täysin tyydyttävä ja he kyllä ovat valmiita vielä tekemään tähän lisäparannuksia vastaisuudessa. Grazie. Ora diamo la parola Kiitos. Seuraavaksi siirrymme eh, spontaaneihin puheenvuoroihin eh, ja aloitamme kollega Maki Kukovicilla. Nitsa. E, zahvaljujem se poročevalki. In... Kiitos rouva puhemies. Haluan kiittää esittelijää ja kaikkia e, meppejä, jotka ovat osallistuneet tähän standardointijärjestelmäprosessiin. Minulla on kokemusta siitä, mitä tarkoittaa standardoida tiettyjä prosesseja yrityksille. Se on varsin hankalaa ja tämä on ollut suuri korsi eh, pk-yritysten kekoon ja kun ajatellaan TVT niin on muistettava Bill Gatesia, joka yli jo kymmenen vuotta sitten sanoi, että jokaisessa ratkaisussa hän ensiksi miettii sitä, kuinka standardoidaan se. Ja äh, näin Microsoft on rakentanut omat ratkaisunsa ja niitä kehittänyt. Ja nyt sitten sananen vielä palveluista. Meidän täytyy todella kiinnittää paljon huomiota palveluihin Euroopan tasolla ja meidän on mietittävä myöskin lisää yhteistyötä Intian, Venäjän ja muiden kasvavien markkinoiden kanssa. Kiitos. Grazie. La parola... Kiitos. Rouva Tikau. Grazie standardizarea europeană consolidează competitivitatea. Eurooppalainen standardointi vahvistaa kilpailukykyä kykyä, eh, yritysten kilpailukykyä, koska se vastaa kansainvälistä standardointijärjestelmää. Standardit ovat tärkeitä instrumentteja eh, yritysten kilpailukyvyn kannalta, erityisesti pk-yrityksiä tämä koskee. Niiden osallistuminen standardointiprosessiin on oleellisen tärkeää teknologisen kehityksen kannalta. Standardien täytyy rohkaista pk-yrityksiä tuomaan uudenlaisia ratkaisuja standardointiponnistuksiin. Pk-yrityksillä täytyy olla suurempi osallistuminen myös kansallisella tasolla. Ja tämä voi olla hyvin tehokasta siinä tapauksessa, että kustannukset laskevat ja kielimuureista päästään eroon meidän täytyy jopa ajatella, että PK-yrityksillä pitäisi olla äänestysoikeus standardointijärjestöissä, näin niiden panos kasvaisi. ITRE-valiokunta on ajatellut useampiakin järjestelmiä, hinnanmuodostusjärjestelmiä ja erityistariffeja standardointipaketeille, paketeille, joilla voisi olla eh, alennettu hinta pk-yrityksille ja käsityöyrityksille. Kiitokset. Seuraavaksi Koferaati. Grazie, grazie Presidente. Volevo rivolgermi... Kiitos, rouva puhemies. Lyhyesti haluaisin äh, osoittaa sanani äh, komission jäsenelle. Jos nyt muistan oikein, olette todennut, että tämä on erinomainen mietintö ja että Tällä tavalla alkuperäistä esitystä täydennetään. Tässä on joitakin ilmeisiä muutoksia. Mm, sidosryhmien osallistuminen, päätösprosessi, pk-yritysten mm, standardointiin osallistuminen ja niin poispäin. Mm, tätä odotimmekin ja tämä on hyvin tärkeää. Ja äh, se seikka, että sidosryhmät ovat tässä mukana, tuo lisää laatua lopputulokseen, mutta mitä tulee palveluun? palveluihin, niin ähm, tämä tasapainopiste on nyt löytynyt, se on hyvä. Mutta tulevaisuudessa pitäisi kenties äh, ottaa huomioon myöskin uusia säädöksiä, joiden kautta voitaisiin harmonisoida ilman, että rangaistaan kansalaisia. Ja ilman, että asetetaan kilpailuun tietyt äh, taloudet. Tässä nyt hyvää perustyötä on tehty, mutta ehkä nyt jo pitäisi lähteä ajattelemaan sitten seuraavaa vaihetta. Kiitokset puhemies herra Haber. Uh, Mr. President. Arvoisa puhemies, minä toivoisin, että valiokunnan puheenjohtaja, tai haluan onnitella valiokunnan puheenjohtajana kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat työskennelleet hyvin ponnist, suurin ponnistuksen ö, asian, joka mielestäni parantaa sisämarkkinoiden toimintaa hyvin merkittävällä tavalla. Ja varmasti ö, tämä on tärkeä virstanpylväs, koska tämä on ensimmäinen sisämarkkina-asiakirjan lainsäädännöllinen aikaansaatu sopimus. Haluaisin muistuttaa, rouva puhemies, myös siitä, että kun ajatellaan, kuinka tärkeä tämä koko aihealue on ja kuinka suuri kiinnostus Euroopan unionissa tuhansien ihmisten kiinnostus, jotka ovat mukana startup-prosessissa, kuinka suuri tämä kiinnostus on, niin kaikkien koordinaattorien viisaus on mutta vaikuttanut siihen, että olemme saaneet aikaan erittäin hyvän strategisesti tärkeän standardipaketin. Me teimme noin puolitoista vuotta sitten strategisesti tärkeän työn ennen kuin saimme lainsäädännön meidän eteemme ja mielestäni tämä on erittäin paljon vaikuttanut tämän työn laatuun. Olen hyvin iloinen siitä, että kansainvälisen kaupan valiokunnan kollegat ovat myös täällä paikalla ja se varmasti myös heijastelee, kuinka tärkeänä he koko tätä standardointiasiakirjakokonaisuutta pitävät. Olen aivan varma siitä, että huomenna tämä ehdotus saa koko tämän parlamentin enemmistön, merkittävän enemmistön taakseen, mutta on hyvin suuri osoitus tämän asian tärkeydestä, että niin monet poliittiset ryhmät ja muutkin sidosryhmät ovat osallistuneet tähän työhön aivan erinomaisin tuloksin. Kiitos. Grazie, onolevole Manda. Kiitos. Herra Manders, haluaisitteko nyt käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. Kiitokset puhemies ja anteeksi, että olin hiukan myöhässä, koska liikenne oli hankala ja tässä oli jonkin verran matkaa. Valitettavasti meillä ei ole vielä eurooppalaista standardia liikenteelle. Kollega Lara Komi, sydämelliset Kiitokset yhteistyöstä ja aivan kuten kollega Malcolm Harbour sanoi, yhteistyö on ollut kerrassa loistava. Olen sitä mieltä, että tämä on hyvä teollisuudelle, tämä on hyvä taloudelle ja viime kädessä hyvä myös kuluttajille. Ja Eurooppa on se, joka helposti voi luoda maailman standardit. Eli näin Eurooppa voi todella olla mukana taloudellisena toimijana mantereena maailmassa ja siksi on hyvä saada tämä direktiivi, joka koskee standardointia etenemään. Pari vuotta sitten minä keskustelin tästä Günther Verheugenin kanssa, joka silloin oli komission jäsenenä. Puhe oli siitä, että saataisiin matkapuhelinten laturien liitännät standardointua ja tätä samaa on toivottu myös iPadien ja vastaavien osalta. Nyt tämä standardointi alkaa olla jo aika paljon helpompaa. Sitä kautta teollisuuden on myös helpompi saada tuotteitaan markkinoille ja kuluttajien elämä helpottuu. Eli vielä kiitokset Lara Komille vaivannäöstä. Siellä parola al Kiitos. Seuraavaksi komission jäsen Reding. Madame la commissaire, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame euh, le président. Soka, anteeksi, rouva puhemies. Tässä oli kaksi erityistä kysymystä. Viimeisimmäksi herra Mandersin esittämä on vapaaehtoinen sopimus Euroopan unionin ja teollisuuden alan välillä, mitä tulee eh, siis maksujen harmonisointiin. Ja tietysti sillä on paljon merkitystä kuluttajille. Toinen kysymys liittyy palveluiden standardointiin ja haluaisin kertoa että kysyjälle, että asetuksessa vahvistetaan unionin mahdollisuus käyttää standardointia äh, työkaluna äh, palveluiden harmonisoinnissa. Äh, ja näin ollen olen erittäin paljon samaa mieltä siitä, siitä mitä puheenjohtaja Harbour sanoi. Tämä todella on ensimmäinen askel kohti vaatii eh, sisämarkkinasäädöksen vahvistamista. Sehän hyväksyttiin 2011 huhtikuussa jo. Tämä on hyvää alalle, kuluttajille, taloudelle kaiken kaikkiaan, mutta tämä on myöskin oikein hyvä asia ja varmasti monet edustajat ovat tätä korostaneetkin sille, että kuinka kehitetään, ei tehdä vallankumousta. Siis tässä asetuksessa rakennetaan jo nykyisen järjestelmän menestykselle ja niille uudistuksille ja parannuksille, joita se tuo kattavammalle läpinäkyvälle eurooppalaiselle instrumentille, joka pelkästään vain auta poliitikkojen täytäntöönpanossa, vaan myöskin se tuo lisää kilpailukykyä eurooppalaisille yrityksille kautta maailman. Kiitokset siis parlamentille siitä, että voimakkaasti äänestätte tämän tämän hyvin tärkeän lainsäädäntökohdan puolesta. Grazie, komissaria. Eh, Kiitokset komission jäsenelle ja seuraavaksi esittelijä Lara. Kiitoksia puhemies ja hyvät kollegat. Minä olen hyvin tyytyväinen kuunnellessani tätä keskustelua tässä parlamentissa. Tämä on ollut hyvin täysipainoista keskustelua ja siinä ovat tärkeimmät asiat tulleet hyvin esille. Tämä asennus tulee takaamaan paremman kilpailukyvyn ja paremman yhteistoiminnan eri eurooppalaisten toimijoiden välillä. Ja myös ähm, standardeista informoiminen paranee ja nopeutuu. Nämä standardit vaikuttavat kansalaisiin aivan suoraan. Tästä kollegani Sanomus on aivan oikea, äh, oikeassa. Meidän täytyy saada kollegamme ymmärtämään tämä, jotta voimme levittää tätä tietämystä ja sanaa ja näkemystä se, että Euroopan sisämarkkinoista tulee kilpailukykyisemmät kansainvälisesti, on tärkeä asia. Olen samaa mieltä Andreas Schwabin kanssa sitä, että me tarvitsemme lisää asetuksia ja vähemmän direktiivejä, jos haluamme, että sisämarkkinat ihan oikeasti toimivat, kuten professori Montikin sanoi. Ja haluan kiittää myös komission jäsen Barnierta, joka on osoittanut tätä samaa tietä. Se on oikea tie sellaista Euroopan unionia kohtaan, joka ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös poliittinen ja siten tosiaan todellisesti eurooppalainen enemmänkin. E Kiitokset. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna kello 12. Sitten siirrymme esityslistalla äh, Okoniin mietintöön nautaeläinten elektroninen tunnistaminen ja annan puheenvuoron saman tien esittelijälle neljäksi minuutiksi madame la présidente. Kiitos rouva puhemies, rakkaat kollegat. Tämä